vastustusta tähän ole. Seuraavaksi sitten estyslistamme, kuten 11. tammikuuta hyväksytty estyslistamme on jaettu teille. Ja näin estyslista on hyväksytty. Mennään sitten maanantain kokouksiin. QE-ryhmä on pyytänyt pyydän, että Maton, edustaja Maton laustoluonnos siirrettäisiin. Eli kyseessä on siis kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemin suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla. Tämä lykkäyspyyntö on tullut vihreiltä ja EFTTltä. Annan nyt edustaja Omar Jelle perustelupuheenvuoron, hän on qr e ryhmästä Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Puhemies, kiitoksia hyvät kollegat. Ryhmämme todellakin pyytää, että tämä kollegamme Gabriel Maton miettiin käsittely lykättäisiin. Siihen on paljon syitä. On paljon syitä, joilla voidaan tukea tämän äänestyksen lykkäämistä, mutta otan niistä esille vain yhden. Joitakin päiviä sitten lehdistössä ja kansalaisjärjestössä todettiin, että komissio ei ollut ottanut huomioon asiantuntijoiden kertomuksen päätelmiä, joita komissio kuitenkin itse oli pyytänyt. Tässä kertomuksessa todettiin, että tämä sähköinen kalastus on vaarallista. Komissio kuitenkin nojautui juuri tähän kertomukseen ja totesi aivan päinvastaista kuin mitä kertomuksessa todettiin ja mahdollisti poikkeukset tähän tämän barbarimaisen kalastustavan kieltämisen. E, olisiko nyt komissio todella taholla, tahallaan valehdellut Euroopan parlamentin jäsenille? Tästä on kysymys. Tämä on kysymys, joka meidän velvollisuutena on komissiolle esittää ennen kuin otamme asiaan kantaa, tietäen täsmälleen, mistä on kysymys tässä mietinnössä, jota todella odotetaan vahvasti Euroopan parlamentti on tässä todella suurennuslasin alla. Todella pyydän, että tukisitte lykkäyspyyntöä. Kiitoksia. Edustaja Verhofstadt, haluatteko puhua, vastustaa tätä? Euh, pour une motion d'ordre, monsieur le président. Työjärjestyspuheenvuoro. Niin tässä asiassa on yli 200 tarkistusta tehty ja kohta kohdalta äänestyksiä myös. 175 artikla työjärjestyksessä antaa mahdollisuuden tässä tapauksessa, mikäli tarkistuksia on näin paljon ja epävarmuutta on näin paljon, niin eh, asia voidaan lähettää takaisin valiokuntaan. Haluaisinkin pyytää ja ehdottaa, että käytettäisiin artiklaa 175 johtuen tästä valtavasta määrästä tarkistuksia ja lähettäisimme asian takaisin valiokuntaan. Näin saisimme myös mahdollisuuden saada selkeyttä ja objektiivisuutta tähän asiaan, koska tämä on todella hyvin omituinen tilanne. Luen tällä tieteellistä näyttöä yhdestä asetta ja sitten aivan päinvastaista tieteellistä näyttöä toisesta lähteestä. Tämä ei ole kovin tavanomaista. Yleensä tarvitaan objektiivista ja rationaalista pohdiskelua. Ehdotan, että tämä lähetetään takaisin valiokuntaan, koska näin voidaan tehdä artiklan 175 mukaisesti niin, että voimme saada asian selvyyttä ja voimme te- objektiivisemmin käsitellä asiaa sen sijaan, että äänestäisimme nyt heti huomenna täällä täysistunnossa. Kiitoksia. Thank you very- Kiitoksia, sitten edustaja Mato, teillä on puheenvuoro. Muchas gracias. Kiitoksia puhemies. On totta, että on katsotaan mikä on rationaalista ja mikä tässä on irrationaalista. Tässä on kaksi eri asiaa. Ensinnäkin tämä sähköinen kaaluastus. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että olemme tehneet työtä tämän asian kanssa 21 kuukautta, 77 kokousta. Kesäkuussa pyydettiin lykkäystä ja valitusta ja, ja valiokunta ja näin tehtiin. Sitä lykättiin syyskuuhun ja lykättiin lokakuuhun. Se oli valmis äänestystä varten joulukuussa. Sitten joku ehdotti, että sitä lykättäisiin ja lykkäsimme sitä tähän istuntoon. Missä vaiheessa kukaan ei esittänyt tätä ensimmäistä kysymystä, joka tänään on sanottu, eli tämä sähköisen kalastuksen lykkääminen. Meillä on ollut siis tässä kyllä aika käytettävissä käytettävissä. Me nyt myös syytetään komissiota asiasta, joka liittyy siihen, että 2006, siis 12 vuotta sitten, komissio poisti kiellon. No se ei tietenkään tarkoita sitä, että me voisimme keskustella tänään ja äänestää huomenna. Kuten täällä edustaja sanoi, olemme tästä tätä vastaan. Hänellähän on var- mahdollisuus äänestää artiklaa vastaan ja asia on ratkaistu. Ei ole tietenkään mitään syytä lykätä tätä ainoastaan siksi, että syytettäisiin komissiota siitä, että vuonna 2006 se on tehnyt jotakin. Mitä tulee tarkistuksiin, hyvä puhemies, tämä sama artikla, johon Verhofstadt viittasi, toteaa, että kun se palautetaan valiokuntaan, niin mikäli nämä 92 tarkistusta plus kohtakohdalla äänestyspyynnöt, jos nämä saavuttavat yli kolmannen äänestyksestä, niin ne, ne säilytetään täysistunta varten. Lähes 80 prosenttia tarkistuksista hyväksyttiin tai hylättiin hyvin tiukassa äänestyksessä. Suurin osa näistä tarkistuksista näin ollen palaisivat täysistuntoon, koska ääniä olisi ollut yli kolmasosa. Toisin sanoen emme saavuta tällä harjoituksella yhtäkäs mitään. Pahoittelen todellakin jotkut ryhmät eivät ole tyytyväisiä komission tulo, tai valiokunnan tulokseen. Ja nyt käytetään tätä mahdollisuutta esittää paljon tarkistuksia niin, että saataisiin muutoksia aikaan. Hyvä puhemies, minun mielestäni tässä ei ole yhtään rationaalista argumentteja. Ei tässä ole mitään uutta esitetty niin, että voitaisiin tätä asiaa lykätä, vaan minä pyydän, että säilytetään keskustelu ja äänestetään huomenna. Laula. Hyvä. Totta kai täysistunto päättää äänestää nimenhuutoäänestyksellä kuen ehdotuksesta, että lykättäisiin keskustelu edustaja Maaton mietinnöstä kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemin suojelmisesta teknisten toimenpiteiden avulla. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Täällä on vielä ihmiset, jotka tulevat saapumassa vasta saliin. La votazione. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty joten keskustellaan aiheesta, koska parlamentin enemmistö on sitä mieltä. Ja mitä tulee sitten tiistaita, QE on pyytänyt suullisiin kysymyksiin neljättä asiaa iltapäiväksi ydinaseiden, ydinaseiden kieltosopimuksesta. Edustaja Viekas saa puheenvuoron. Voitte perustella hakemuksen. Olkaa hyvä ora a questão das armas nucleares é de grande atualidade. o aumento da tensão está na ordem do dia. tämä on ähm, aihe jossa me näemme maailmassa jatkuvasti jännitteiden lisääntyvän ja yk neuvottelee sitovasta välineestä joka olisi tällainen ydinaseet kieltävä sopimus. Meistä olisi erittäin tärkeää, että tämä parlamentti tarkastelisi myös tätä tärkeää asiaa. Herra puhemies, me puhumme tässä maailman rauhasta ja, ja meidän planeettamme säilymisestä, joten me voisimme käydä tämän keskustelun tiistai-iltapäivänä ja haluaisimme, me esitämme neuvostolle suullisen kysymyksen ja tämä sopisi hyvin siihen ja toivomme, että äänestys tehtäisiin nimenhuutoäänestyksellä. Kiitoksia, edustaja alkoi vastustaa tätä. hyvä, edustaja Lahtis. Monsieur le Président, je pense que le Puhemies, ydinaseet on tietenkin hyvin keskeinen asia. Haluaisin vain sanoa, että tietenkin jos tuemme sitä ajatusta, että keskustelisimme aiheesta täällä, niin enpä usko, että tässä mitään utantoa on tapahtunut viime torstain puheenjohtajakokouksen jälkeen tähän päivään mennessä, niin että yhtäkkiä nyt kiireessä tästä pitäisi keskustella. Uskon, että tästä olisi järkevämpää keskustella helmikuussa, niin että voimme keskustelun valmistella kunnolla ja keskustella todella helmikuussa. Me kyllä kannatamme, että keskustelemme aiheesta täällä. Se lei Jos ymmärsin oikein, edustaja Ampers, että pyydätte, että tämä lykättäisi tämä keskustelu helmikuulle. Pidättekö kiinni leikkaamasta ehdotuksestanne? No ei nova, ja fizemos anteriormente e propomos, continuamos firmes na nossa proposta. Niin, puhemies, me haluaisimme, että tämä keskustelu käydään huomenna. Hyvä. Sitten nimenomaan äänestys QEn pyynnöstä. Te lisättäisiin neljäs asia huomiselle iltapäivälle, eikä suullinen kysymys koskien ydinaseiden kieltosomusta. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty, joten estyslista pysyy sellaisena kuin se oli ennen ehdotusta. Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro arvoisa niin, puhemies, kiitos, että sain työjärjestys puheenvuoron artiklasta 51 perusteella. Puhemies, 19. joulukuuta jotkut tämän parlamentin kollegat, muun muassa minä itse, me halusimme käydä Estremeeran äh, vankilassa Madridin lähellä, jossa Orion Junqueras istuu vangittuna. Hän on siis entinen kollegamme. Siellä istuu vieläkin kaksi äh, kansalaisliikkeen johtajaa vankina sekä Katalonian hallituksen kaksi ministeriä ja äh, kolme heistä valittiin Katalonian vaaleissa parlamenttiin ja me pyysimme, että me olisimme saaneet äh, vierailla tuolla vankilassa, mutta emme koskaan saaneet äh, vastausta. Ja kun me menimme sinne, me emme päässeet sisälle vankilaan, emmekä me saaneet edes keskustella vankilan johtajan kanssa. Puhemies, tämä ei ole hyväksyttävä tapa toimia EUn jäsenvaltiolle. Ja jos jotain tällaista tapahtuisi Turkissa tai jossain muussa kolmannessa maassa, me protestoisimme taatusti. Joten pyytäisin, että te eh, ilmoittaisitte Espanjan viranomaisille, että protestoimme tätä vastaan ja pyydätte vähintäänkin selitystä? Hyvä, otamme selvää asiasta ja sitten kerromme sitä myöhemmin. Ja tulee sitten torstaille. Kue on pyytänyt toista eh, asiaa vielä esityslistalle, eli joukkoirtisanomiset kilpailukykyisissä yrityksissä Euroopassa. Tässä on kyseessä Siemensin tapaus. Annan puheenvuoron edustaja Sirdevanille. Hän voi perustella ryhmänsä kannan. Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tämän pyynnön taustana äh, on se, että Siemens äh, huolimatta äh, voitoistaan on, se on ilmoittanut, että se aikoo tehdä joukko irtisanomisia Euroopassa vähintään 7000 paikkaa lähinnä Alankomaissa ja Saksassa. Ja tämä tulee koskemaan myös paljon alihankkijoita ja palveluyrityksiä. Eli tässä tulee olemaan kysymys kymmenistä tuhansista ihmisistä ja tämä tulee iskemään moniin Euroopan unionin alueisiin, jossa mahdollisuus työskennellä vähentyy. Ja viimeisen kymmenen aikana Siemens on saanut yli 300 miljoonaa valtion tukea ja tämä on GUE-NGLlle tarpeeksi syytä pyytää tästä keskustelua. Minä pyytäisin, hyvät kollegat, että antaisimme selkeän eurooppalaisen solidaarisuuden merkin työntekijöille ja että vastustaisimme sitä, että yritykset, jotka tekevät suuria voittoja ja ovat saaneet valtion tukea, tekevät tällaisia joukkoirtisanomisia. Kiitoksia, hyvä edustaja. Haluatko joku vielä vastustaa tätä ehdotusta, että tämä lisättäisiin esityslistalle? Jos ei kukaan halua puhua, niin sitten äänestetään nimenhuuto äänestyksellä kuen erotuksesta, että laittaisiin torstailta aupäivän toiseksi kohdaksi joukko irtisanomiset kilpailukykyisissä eurooppalaisissa yrityksissä Siemensin tapaus. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Onorevole McAllister. Edustaja McAllister. Bene. Hyvä. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty joten estyslista säilyy muuttumattomana. Ja näin estyslista on hyväksytty. Mennään sitten ensimmäiseen kohtaan estyslistallamme. Yhteiskeskustelu puhtaasta energiasta. Lopes, Poche ja Rivasi ja Turmes mietinnöt yhdessä. Ensin Blanco Lopes. Olette esittelijänä tässä ensimmäisessä.